Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Me jatkamme istuntoa ja siirrymme nyt äänestysselityksiin. Ensimmäinen asia. Okay. Report Kovacek. Ensimmäinen asia on Kovacevin mietintö yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto. Ensimmäinen puheenvuoro edustaja Hänen, olkaa hyvä.